Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Ja nyt aloitamme. Meillä on esitys listalla seuraavana kohta 13. Ja tässä minun on tarkoitus nyt esitellä teille mietintö luonnos jonka olen valmistellut teidän toimeksiannostanne. Tämä on tärkeä asia, ei siksi, että se on minun vastuullani, vaan siksi, että tämä on asia, joka on aika hankala kyseessä. On ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton merityötä koskevasta yleissopimuksesta. Tämä on ESSA-ETF-sopimus ja se koskee 2006 yleissopimusta ja sillä muutetaan direktiiviä vuodelta 1999 numero 63. tässä asiassa on nyt muistettava tietyt seikat. Ensinnäkin tässä on taustalla sellainen historiallinen asia, että nyt on vuosi 2012, mutta asia lähti liikkeelle tietyssä mielessä Erika-laivan onnettomuudesta vuonna 1999. Jotkut ehkä muistavat, että kun Erika upposi, niin laivan valvonta, olosuhteet ja sertifikaatti, joka laivalle oli annettu vähän aikaisemmin myös EU-vesille ja toisaalta henkilökunta, sen koulutus, sen vastuuntunto, kaikki nämä asiat oli otettu esille. ja tämän jälkeen 2006 kansainvälisellä tasolla neuvoteltiin kansainvälinen sopimus, eli kuusi vuotta myöhemmin. Ja sitten tehtiin sopimus työmarkkinajärjestöjen kesken. Tähän jo viittasin. Ja se löytyy 2009-13 direktiivistä ja tarkoitus on nyt panna se täytäntöön. Tässä on kahdenlaisia ongelmia, sisältöongelmia ja sisältöongelmista voisin yksinkertaistaan sanoa, että yleissopimuksessa on erilaisia toimintatapoja, joita ei löydy nyt tämänpäiväistä tekstistä esimerkiksi sertifioinnin yhteydessä, sillä sertifiointiin liittyy sellaisia seikkoja, jotka koskevat palkkoja ja Euroopan unionin toimivaltaan ei kuulu palkoista päättäminen ja siksi näitä sääntöjä ei voida ottaa mukaan Ja sitten on kysymyksiä, jotka liittyvät transponointiaikatauluun ja toisia kysymyksiä, jotka liittyvät työhönottoon, työhönotto-olosuhteisiin tai ehtoihin. Ja näiden vaikeuksien takia komissio on ehdottanut kahta eri tekstiä. On yksi teksti, jota kuljetus valiokunta tarkastelee. Tämä on Simpsonin johdolla tehtävää työtä ja kyseinen teksti koskee satamavaltion velvollisuuksia ja näin ikään kuin erotetaan toisistaan nämä kysymykset, eli meillä on Satama valtio velvollisuudet erillään, ne on helpompi panna täytäntöön kuin se osio, jota me nyt käsittelemme. Se, mitä me käsittelemme nyt, siihen liittyy vielä yksi ongelma, eli se, että neuvostossa jäsenvaltiot eivät enää yhtäkkiä haluakaan kuulla täytäntöönpanodirektiivistä, joka koskisi työmarkkinaosapuolten sopimusta. Eli tässä tämä konteksti. Minä olen tehnyt yhteistyötä koulutusjärjestöjen kanssa ja olen ottanut yleissopimuksen osiot tänne mukaan. Tiedän, että tämä tulee olemaan ongelmallista neuvoston suuntaan, ja myös komission kanssa tulee varmasti ongelmia, sillä heidän mielestään tämä ei juridisesti ole oikein, mutta minun on kuitenkin nyt sanottava, että tämä keskustelu on käytävä, sillä muuten yksi näistä mielestäni tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät koko tähän lainsäädäntötyöhön, niin se ikään kuin kierretään. Ja tästä pari esimerkkiä. Ensinnäkin tarkastusten, tarkastusten laatu ja sitten nämä palkkakysymykset. Nämä ovat tietysti vaikeita, hankalia asioita, joihin törmätään muissakin asiayhteyksissä tässä valiokunnassa – mutta kukin on täällä voinut havaita, eikä ainoastaan Erikan yhteydessä, että on tärkeää miettiä merityöntekijöiden ammattitaitoa. Me olemme käsitelleet ihmisten koulutusta, niin Kristiansenin mietintöön viittaan nyt ja se on juuri tämän suuntainen. Mutta ei nyt riitä, että sanotaan, että tämä kyllä tehdään ja pälä, pälä, pälä, vaan on varmistettava, että tämä pannaan myös täytäntöön, silloin muuta tulee vääränlaisia odotuksia. No niin, ei nyt mene yksityiskohtiin, annan kollegalle mahdollisuuden paneutua eri yksityiskohtiin. Haluan tietää, oletteko samaa mieltä tästä peruslähtökohdasta, niin pitää katsoa myös juridisen kanssa, onko tämä nyt kunnollinen toimintatapa. Jos katsotte direktiiviehdotusta, joka meille on toimitettu, niin siinä on ainoastaan hyvin kevyitä säädöksiä, jotka koskevat aluksen määrittelyä, varustamon määrittelyä ja vaatimusten mukaisuus määräyksiä ja sitten on tällainen loppukohta, jossa puhutaan valitusten vastaanottamista ja tarkastelusta ja sitten transponointiin liittyen Minulla on vähän kunnianhimoisempia ehdotuksia. Eli tässä nyt tämä tämänhetkinen hankala tilanteemme on tällainen ja minun oli nyt tähän paneuduttava. Aloitamme keskustelun ja annan puheenvuoron Sekokille. Oui, Madame la Présidente. Euh, merci d'avoir euh, dans votre présentation. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että näin kuvailitte laajemmin ehdotusta, jonka komissio on tehnyt. Minut on valittu siltä alueelta, jota Erikan uppoaminen ja sen aiheuttama saastuminen on koskettanut. Tämä oli hyvin traumaattinen kokemus ja siinä mielessä on tärkeää, että me nyt toimimme proaktiivisesti. Toinen seikka, jonka halusin mainita, on, että jos ajatellaan lippuvaltioasioita ja meriliikennettä, niin paljon erilaisia asioita tulee esille. Ja jos nyt tämän mietinnön yhteydessä voimme taas laittaa oikealle tielle nämä asiat, jotka koskevat erityisesti merityöntekijöitä näillä aluksilla, niin valiokuntamme ilman muuta haluaa tehdä yhteistyötä kanssanne. Kaikkein hankalinta tässä tulee olemaan palkkakysymys, sillä se menee selvästi paljon pidemmälle kuin se, mitä unioni yleensä tekee tai miten täällä yleensä otetaan kantaa, mutta ehkä tämä on asia, jota voitaisiin syvällisemmin käsitellä valiokunnassamme, mutta jos me nyt lähdemme avaamaan sellaisia ovia, mitä aikaisemmin ei ole avattu, niin minä lähden kyllä mielelläni kanssanne tälle tielle. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mr. Becker n'est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 ilon sopimus, joka koskee merellä tehtävää työtä, otetaanko se myös mukaan? Anteeksi, en nyt kuullut kun kysymyksen loppupuoleen. Voitteko toistaa? Köszönöm, že existují Niin sanoin vain, että on myös ilon sopimus merellä tehtävästä työstä. Onko tämä otettu huomioon? Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais... Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin annan kollega Bakille puheenvuoron. Hän on liikennevaliokunnasta. Hän siellä valmistelee lausuntoa. Olkaa hyvä. La présidente, euh, je vais faire mes explications. Kiitos, minä puhun saksaa siksi, että olen valmistanut saksankielisen kannanoton. Anmerken, dass ich äh, Berichterstatter Kuten huomautettu, olen liikennevaliokunnassa tästä esittelijänä. Pidän periaatteessa hyvänä teidän esittämänne. Ja tässä mielestäni ehdotuksena menee oikeaan suuntaan. Toteamme, että myös liikennevaliokunnassa itse asiassa on olemassa sama lähestymistapa samaan suuntaan. Ensinnäkin Työmarkkinaosapuolten välinen keskustelu on tärkeää. Täytyy painottaa, että se on tärkeää ei pelkästään tässä asiassa. Rajoittaudumme tiettyihin kohtiin, joista te puhuitte, valvonnat ja niiden toimeenpanosta täytyy vahventaa. Ja sitten se, että valvotaan sitä, että sääntöjä noudatetaan henkilökunnan osalta, se täytyy vahvistaa. Ja myöskin valitusmenettely artikla 5. Ja mielestäni argumentoittikin samaan suuntaan ja sen vuoksi voin vain tukea tätä teidän esitystänne. Jos muita kannanottoja ei ole tähän asiaan, joka on yhteispäätösmenettelyn kohteena, niin nyt Rova Berg saa puheenvuoron komissiosta. Thank you, Madam Chair, and good morning. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Te veditte yhteen hyvin tämän ehdotuksen ja toitte esiin sen tärkeyden. Se, mitä komissio yrittää tällä ehdotuksella nyt tehdä, on se, että me pyrimme vastaamaan työmarkkinaosapuolten pyyntöön vuodelta 2009, kun he tekivät äh, sopimuksia ja sitten äh, nyt tehtiin kaksi ehdotusta äh, toimeenpanomenettelyistä. Tämä vaikeutti komission työtä ja ehdottaa sitä, mitä teillä nyt on tässä pöydällänne. Tämä sosiaalinen sopimus on rajallisempi kuin MLC. Työmarkkinaosapuolet eivät käsitelleet asioita, jotka liittyivät esimerkiksi sosiaaliturvaan, asumiseen, eivätkä liioin sen asian parissa, mitkä maat tuottavat työvoimaa, millä kuitenkin on suuri merkitys. Ja koska tavoite näissä kahdessa ehdotuksissa on nimenomaan se, että tämä sosiaalinen sopimus astuisi voimaan. Me olemme jättäneet nämä alat ulos. Lisäksi sen, mitä esittelijä mainitsi, joka liittyy palkkoihin, jota tämä sopimus ei kata, koska se ei kuulu sen päätäntävaltaan. Ja sitten on myös EUn työ tekoa koskeva lainsäädäntö. Ja sitten tämä kansainvälinen sopimus, eh, joka, käsi, joka menee tavallaan pidemmälle. Sen vuoksi komissiolla on ollut vaikeuksia hyväksyä, kuten esittelijä kertoikin, se mitä neuvosto on tekemässä. Ja sen lisäksi täytyy huomioida nämä kansainväliset sopimukset ja niiden voimaan astuminen. Meidän mielestämme tämä pitäisi olla 2019 direktiivi ja siihen mukaan myös tämä sosiaalipuolen sopimus. On vaikea ennakoida sertifiointimenettelyitä aiheessa, joka johtaisi erilaisiin sertifikaatteihin EU:ssa, EUn lipun alla toimivilla aluksilla ja EUn ulkopuolella. Me ajattelemme myös niin, että se, että annetaan tällainen sertifikaatti. Siinä ei mainita mitään niistä velvoitteista, mitä jäsenvaltioilla ja lippuvaltioilla on, jotta voisimme pitää yhtäläisen kansainvälisen lähtökohdan kaikille, niin tämä sertifiointijärjestelmä pitää olla MLCn rinnalla, mutta ei tämän direktiivin 2019 yhteydessä. Multa osin olemme samaa mieltä kanssanne ja monista tarkistuksista, jota tässä ensimmäisessä mietintöluonnoksessa on ehdotettu, joissa on kysymys toimivaltuuksista äh, näillä valvojilla, jotka toimivat, äh, käsittelevät esimerkiksi aluksilla tehtyä tehtyjä valituksia. Ja toivon mukaan sitten me saamme lopuksi tämän direktiivin hyväksyttyä. Ja sehän on kaiken työn tavoite nimenomaan parantaa alu, EUn alaisena purjehtivien alusten työturvallisuutta. Kiitos. Kiitos näistä selventävistä sanoista. Aivan ensiksi haluaisin Richard Fabrikille sanoa, että 2006 yleissopimus, josta keskustelemme, se neuvoteltiin ILOn sisällä, eli varmasti tämä vastaa juuri sitä, mitä te sanoitte. Ja vaikka meillä on pitkä päivä, niin ehkä jos lähdemme Geneveen, mutta ehkä sinne kannattaisi kuitenkin lähteä katsomaan olisiko mahdollista keskustella yleissopimuksen vastuuhenkilöiden kanssa. En nyt lähde toistamaan enää kaikkia argumentteja, mutta sanoisin kuitenkin, että olen tyytyväinen, että täällä valiokunnassa ollaan samalla linjoilla ja näin parlamentti voi ottaa vahvasti asian kantaa. Minä en aio tätä asiaa unohtaa. Ymmärrän, että juridisia ongelmia on, mutta jos ajatellaan myös kolmansia maita, niin on itse asiassa sanottava, että minä tunnen meri tuomioistuimesta tuomarin, joka on Jean-Pierre Cot. Ja kun keskustelen Jean-Pierre Cotin kanssa, joka on tämän parlamentin tärkeässä asemassa ollut ja muuallakin, ja hän sanoi, että hän ei pidä siitä, että Euroopan unioni laatii omia sääntöjään merioikeuteen liittyen. Meidän pitää olla esimerkillisiä kansainvälisen oikeuden täytäntöön panijoita. Jos me emme usko siihen, mitä tehdään, niin kukaan ei usko. Ja jos lähdetään lisäämään kaikenlaista siihen sivuun, niin tämä ei toimi. Mutta nyt itse asiassa ehdotetaan, että me tekisimme vähemmän, sillä yleissopimus transponoitaisiin ainoastaan osittain ja se pantaisiin vain osittain täytäntöön Euroopan unionissa. Eli jos meidän pitää nyt olla esimerkillisiä kansallisen oikeuden täytäntöönpanossa, niin tässä tapauksessa merityö yleissopimuksen osalta on tärkeää, että me katamme koko yleissopimuksen alan. Tietysti tämä on ongelmainen asia, kun pitää miettiä sitä, oliko unioni edustettuna silloin, kun yleissopista laadittiin. Ymmärrän kyllä tämän ottaen huomioon, että unionin edustuksista ei tuolloin samalla tavalla puhuttu, koska varmasti tämä sopimus neuvoteltiin siinä vaiheessa, kun unionilla ei ollut vielä juridista henkilöitä. Ja se, mikä tässä nyt kiinnostaa, on, että on varmistettava, että alusten työntekijät, eli niiden alusten, jotka purjehtivat EUn aluevesillä. Heitä on kohdeltava oikein, heidän on voitava tehdä työnsä kunnolla ja näin sekä matkustajien että kuljetettavien tavaroiden turvallisuus varmistetaan ja myös meidän alueemme turvallisuus. Nyt ehdottaisin tarkistusten jättämismääräaikaa 17 lokakuuta asti. Tämä on aika tiukkaa, jos tämä vasta joulukuussa tulee käsittelyyn. No ehkä kannattaa vielä lisätä viikon verran tähän. Seftalla Strasbourgissa ei tee mahdottomaksi tietokoneelle naputtelua. Eli 24.10. kello 12 on tarkastusten jättämismääräaika. Sitten niihin paneudutaan 6. päivä joulukuuta. Ja sitten joululomalla kokkaillaan näitä kompromissiehdotuksia ja 23. tammikuuta valiokunnassa asiaa käsitellään. Näin huomioimme myös liikennevaliokunnan ajatukset. Ja nyt pääsemme äänestysvaiheeseen. Meillä on vielä kaksi minuuttia aikaa. Pidetään pieni pieni tauko, että kaikki ehtivät saada kaikki äänestäjänsä tänne paikalle. Niin, niin. Mm. Bien, chers collègues, si vous pouvez commencer à prendre place, parce qu'après... Arvon kollegat, voitteko istuutua, sillä muuten tässä menee yli aikaa. Tulkit joutuvat työskentelemään liian pitkään. Bien, chers collègues, chers collègues. Hyvät kollegat. Les trois coups ont sonné. Kolme nuijan on jo kuultu. No, nyt kaikki ovat varmasti jo istumassa. Nyt ei enää muuteta äänestysluetteloita. Kaikilla on oma äänestysluettelonsa ja äänestyskorttinsa. Onko kaikilla oma äänestyskortti mukana? Tehdäänkö pieni koe? Tehdään näin. Ehkä näin pystytään keskittymään asioihin. Eli voitte äänestää ihan mitä vain. Äänestys alkaa. Koeäänestys. Tämä on vain koeäänestys. Le vote est ouvert. Est-ce que toutes les mach- Äänestys alkaa. Toimivatko kaikki koneet? Rouva Harkin, teillä ei ole korttia mukana. Okei. Okay. Ei, ei ole. But I have mine, so... No hyvä, mutta minulla on oma korttini. Donc tout le monde a pu voter, y a pas de sur... Ovatko kaikki äänestäneet? Onko täällä oikea määrä paikalla? 38, ja 39, jos lasketaan Rova Harkin, eli kaikki kunnossa. Hienoa. Um, au point 14, vous avez... Uh... Kohta 14. Kyseessä on kirjeehdotus Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Kyseessä on metalliteollisuus Espanjassa, Galisiassa – Äänestetään tästä. Kukaan ei vastusta. Hyväksytty. Toinen käyttöönotto globalisaation rahaston varoille. Kyseessä on Pöso Ranskasta. Tämä ei ole se asia, josta puhutaan tällä hetkellä, vaan vanha tapaus. Kaikille sopii hyvä, hienoa. 16. Globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Alankomaissa ja Alankomaiden tapauksissa. Ja tämä on maa, joka on mukana blokkaavassa vähemmistössä tätä rahastoa vastaan. Kaikille tämä sopii hyvä. Ja 17. Globalisaatiorahasto. Kyseessä on tapaus, josta on äänestettävä, koska meille on tullut suullinen tarkistus. Kyseessä on Ruotsin tapaus. Sekin on tässä päätöksenteon estävässä vähemmistössä maana. Tämä tarkistus koskee kappaletta kolme. Sopiiko suunnilleen tarkistus kaikille? Sen pohjalta muutettaisiin tilanteen tarkastelua. Aikaisemmin sanottiin, että tässä pitäisi toimia nopeasti ja nyt ei enää voi sanoa, että olisi toimittu nopeasti, koska on kulunut kahdeksan kuukautta ja siksi sanotaan, että harmitellaan, että tämän arviointi on mennyt kauan. Kaikille sopii hyvä tämä, hyväksytään näin. Kohta 18. Globalisaation rahaston varojen käyttöönotto. Kyseessä on rakennusteollisuus, tapaus kuin Alankomaista ja sama tilanne kuin aikaisemmin ja nyt hyväksytään, jos kukaan ei vastusta. Ja sitten globalisaatiorahaston rahaston käyttöönotto Irlannissa. Tässä maassa olemme käyneet ja siellä ei ole ammattiliittoja, jonka kanssa keskustella globalisaatiorahaston käyttöönotosta. Sopiiko? Sopii. Hyvä. Ja globalisaatiorahaston varain käyttöönotto. Tämä on esimerkillinen tapaus, koska käyttöönotto koskee Saksaa ja Saksa toimii oikein hyvin, jos rahastoa ajatellaan, mutta se kuitenkin vastustaa asiaa ja kaikille sopii hyvä. Viimeinen tapaus Tanskasta. Sekin on tässä vähemmistössä päätöksentekoa estämässä. Minä mainitsin tämän, sillä kukaan ei muuten ymmärrä, mitä me täällä äänestämme. Ja me äänestämme ikään kuin konemaisesti ja parempi tietää, mistä äänestää. Eli globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, Tanskan tapaus, sopiiko, sopii kaikille. Ja näin pääsemme kohtaan 22. Anteeksi. Onko siellä puheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä, Kartmar. Děkuji za slovo. Správná výslovnost mého příjmení je Cabrnoch. Eh, niin, minun nimeni on Sabrna. Minä olen ollut tässä valiokunnassa jo yhdeksän vuotta, koska tavallinen äänestys ei ollut mahdollinen, niin yksikään näistä tarkistuksista eh, ei minun mielestäni eh, ole oleellinen ja minun mielestäni yksikään näistä yrityksistä ei, ei kuulisi saada tätä rahaa. Edustaja Sapnov, aivan ensiksi. Aion kyllä opetella, miten lausun nimenne. Minä luulin, että olin sen oikein oppinut tähän asti. Tähän asti ette koskaan korjannut minua. Olen aina ennenkin tämän näin lausunut, mutta jos minä nyt sen väärin lausuin, niin pyydän anteeksi ja pyrin tässä elinikäiseen oppimiseen. Ja sitten toisaalta en voi hyväksyä tätä ehdotustanne. Jos haluatte, voimme laittaa pöytäkirjaan tämän keskustelun, mutta me juuri äänestimme yli kuudesta ehdotuksesta. Teidän kommenttinne olisi pitänyt tulla esille siinä vaiheessa, kun äänestimme ensimmäistä näistä kirjeistä. Mutta jos haluatte, voimme tehdä menettelytapa äänestykseen ja kysyä, äänestämmekö uudelleen kaikista näistä kirjeistä ja tällöin tämä olisi sähköinen äänestys mutta tällöin äänestäisimme kaikista yhdessä. Onko täällä enemmistö, joka haluaa, että yhdessä äänestämme kaikista kirjeistä sähköisesti vai ollaanko sitä mieltä, että tämä ei ole tarpeen ja kaikki on oikein hoidettu? Herra Ori. Ei tässä nyt tarvitse uudelleen äänestää, kyllä tämä on ihan kunnossa, mutta toisaalta jos edustajat Zabnogilla on tällaisia yleisiä kommentteja ja ongelmia siihen liittyen, miten päätökset tehdään, niin kyllä tämä on täysin mahdollista. E- no hyvä. Madame Sinclair. Sinclair, olkaa hyvä. Thank you. I would support an electronic vote if there isn't to be one. Siis olisi nopeampi, jos olisi koneellinen äänestys. Mutta jos ei ole mahdollista, niin olisin samaa mieltä kuin kollega. Samalla pöytäkirjaan siis. 22. Tässä äänestämme Thomas Hendelin mietinnöstä, eh, lausunnosta käyttöoikeussopimusten tekeminen. Ensinnäkin täällä eh, valmistelija mm, esittää, että emme hyväksy valiokunnan ehdotusta. Eli kuka hyväksyy tämän, että hylätään valiokunnan esitys? Kuka vastustaa, kuka äänestää tyhjää? Tätä ehdotusta ei hyväksytä. Valmistelija, haluatteko nyt vielä koneisen tarkastuksen ette? Tämä on näin hylätty. Ja sitten menemme itse ehdotuksen 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 26 Rontsulta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus 278, 2931, 235 on vedetty pois. 37, sitä ei voida hyväksyä. 38 Esralta puolesta vastaan tyhjää. Varmistetaan vielä. Äänestys alkaa. Rouva Harkin, kerrotte äänestystoivomuksenne minulle. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 19 vastaan. Estrelan tarkastus on hyväksytty. Ei toimi. Ehkä äänestyslaitteessa on vikaa. No hyvä. Ja sitten 16.1. Itse asiassa tämä ei muuta äänestystulosta. 16 kappale 1 kompromissi D puolesta. Vastaan. Anteeksi, anteeksi. 39 Hendeltä ja käsittelemättä. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42, joka on valmistelijalta, eli että poistetaan kohta 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, äh, hylätty. 43. Haluatteko vielä, että tämä tarkistetaan? Äänestys alkaa. Rov Harkin, mitä äänestätte vastaan ja Kristensen puolesta. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. 43 Maneskulta puolesta vastaan. Tyhjää. Sama tulos. Hyväksytty. 44 Manesku puolesta. Eikö tässä ole sama tilanne? 43 vielä tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Täällä on yksi EBB ääni liikaa. Voitteko poistaa yhden kortin? Hyvä. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 16 vastaan, Hyvä, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä koneellinen varmistus. Äänestys päättyy. 29 puolesta 16 vastaan. Minun pitää pitää silmät auki. Hyväksytty 45, Manesku puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46, 47, 48, ei. Ja 48, tämä on kielinen asia, ei, ei olekaan. Sitä pitää siis äänestää 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistetaan vielä 48. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 24 vastaan. Hylätty. 50 Estrellalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 Estrelan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 samalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 53 samalta puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan vielä. 53. Tarkastusäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan. Hylätty. 54 Thomas Mannilta puolesta. Anteeksi, puhujakorjaa. Näin käy varmasti kyllä loppuun asti. 54 Thomas Hendeliltä. Onneksi välillä kuulee, että he keskis, keskustelevat keskenään. Eli 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 tarkistus vielä, tarkistus 54 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan, hylätty. 55 ronsuli puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 Thomas Hendeliltä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 samalta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty ilmeisesti. 59 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 samalta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 samalta puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi E-puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 ransuoli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 Esrelalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 Henneltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 Estrelan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 Estrel puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 sama puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 Hendel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 Ronsuli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 Hendel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 Estrella puolesta vastaan tyhjää. Varmistetaan vielä 80. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta 24 vastaan, aina sama tilanne, hylätty kompromissi A puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi B puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi C puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty ja näin. Johdantosan kappaleet neljä estreillä puolesta, vastaan tyhjää, Liberaalit eivät enää tiedä, missä mennään. Eli hylätty. Viisi. Hendel puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kuusi raukeaa ja näin päästään kahdeksikkoon. Hendeltä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 12 esittelijältä halutaan poistaa 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vielä tarkistetaan 12 esittelijältä Harkin puhuu vastaan kristillisen puolesta ja kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 22 vastaan, yksi tyhjä ääni. Olet aivan oikeassa hyväksytty. 14 steliaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 siitä voidaan äänestää. Seuraava Mannerta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Haluatteko tarkastaa vielä? että 15 Estrella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 Estrella puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17 Manesku puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 esittelijä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Näin siis päästään. Sanonko hyväksytty? Minä laitoin kyllä paperille, että hylätty. Eli hylätty. Eli näin voimme siis mennä 19 Estrelalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja sitten 20 Estrelalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 estrelalta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 Estran puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 Hendel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 Estilä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme koko tekstistä, koko lausunnosta. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa esittelijä tukea tai valmistelija antaa tukensa omalle äänestykselle, omalle tekstilleen. No, Ovatko kaikki äänestäneet? Tämä on nyt koneellinen äänestys. Yksi ei ole äänestänyt. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon, valmistelija. Et nous en venons au point trois au rapport... Euh, Näin pääsemme kohtaan 23, Blinkevits uutelta. Yhteinen Erasmus on aiheena. Artikla 1, kohta 1, 115 Martin Kastlerilta. Estille vastustaa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1, kohta 3, kompromissi H puolesta ei, mutta tämä on ihan selvä juttu. Ettekö itse tietysti näe salia, koska istutte eturivillä? Haluatte todellakin tarkastaa tämän niinkö? No kompromissi H puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt on äänestettävä 12 ja 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I viideltä ryhmältä. Tämä pitäisi mennä läpi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J, sama tilanne, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K, sama juttu, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24, tarkistus 15 ja 130 esittelijöiltä Starolta samanlaiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa 15 ja 130. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy 24 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. 131 Kastler puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi L viideltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 Kastlerilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi M Vihreät ryhmiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139. Kastel puolesta vastaan tyhjää en tiedä. Eli tarvitaan vielä 139. Monsieur Christensen. Monsieur Christensen, vous avez votre carte? Christensen, onko teillä kortti? ja Ludvigsson, onko teilläkin kortti mukana? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Rova Harkin on äänestänyt puolesta. 22, 21, kolme tyhjää. Kasterin tarkistus hyväksytään 140 Kostello puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 Bantu puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä 141. Rov Harkin, tekin äänestätte 141 sen puolesta. Äänestys päättyy. 30 vastaan, 30 puolesta 16 vastaan. Olette oikeassa, aivan selvästi hyväksytty. 142 vedetty pois. Näin 143 on seuraava. Anteeksi, Eli 105 on seuraava. kuusi ovat samanlaisia puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 147 kostelu puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 2148 identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 149 Rova Kostellon puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 standard puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä tilanne. 150 tarkistetaan. No näin, saadaan selkeyttä tilanteeseen. Näin ajattelinkin tässä olevan pieni ongelma. Jäänestys siis päättyy. yksi neljä. Tämä todella kannattaa tarkastaa. Ja 22 raukeaa. Päästään kompromissiin N viideltä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 Kastlerilta tarkistetaan 156. Niin niin, aloitetaan. Äänestys alkoi 156. No niin, äänestys päättyi Harkin vastaan. 14 puolesta, 25 vastaan, kolme tyhjää. Tämä oli ihan selvästi hylätty. Ja kuitenkin 157 Kastlerilta seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 160 Benarabantu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti varmistetaan vielä. Roharkin. Hän äänestää puolesta. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 25 vastaan, hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 ja 165 jään identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyllä hyväksytty. Näin. 27168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 estilieltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 177 Benaraban tuun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 33179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi S viideltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa 34 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T vihreältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 toinen osa esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36185 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37186 sama tilanne. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38188 identtisiä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 187 raukeaa, 189 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 39190 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi U viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 ja 193 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 194 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43195 samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1999 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi VPU viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksoiseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 ja 205 samanlaisia. Esittelijät ja standardkulta samasta ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 standard puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 Venna Rabatu puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 ja 208 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompressi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin pääsemme 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 214 Steinrock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin 215 Benarvan tuhu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 221 kostello ja esittelijä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli 53 ja 220 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, 223 myös. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 ja 225 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 omen roitteen puolesta vastaan tyhjää hylätty 56227 identtisen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 57229 identtisen puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 58231 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 59233 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 6235 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompressi Z puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AA neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, BB neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompressi DD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 Esahilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EE e puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67254 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68255 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 Benarabatu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 samalta puolesta vastaan. Kukan puolesta vastaan. Tyhjää puol- hyväksytty 261 samalta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty FF puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. GG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 72 ja 2 plus 6 identtisiä samaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2, 6, 7 esa ja puolesta vastaan tyhjää hylätty 2, 6, 9 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty 268 Steinrock puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 270 identtisiä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 272 samat puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 274 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 6, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77, 275 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 78 ja 277. Sama teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 278 Martin Kassler puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 Sari Essay puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 280 Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi HH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8284 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 ja 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ja 287 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 290 Sari Esa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 Ludvigson puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 206 Kastner puolesta vastaan tyhjää hylätty 87 samaa puolesta vastaan tyhjää hylätty 88 samalta puolesta vastaan tyhjää 90 sama puolesta vastaan tyhjää sama tilanne hylätty 91 samalta puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissi E neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantus on kappale 10, 99 Sampo Terho. Ja siihen tulee myös suullinen tarkastus ei vastalauseita tähän suulliseen osioon ja näin äänestämme 99 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin äänestämme kolmesta ja sadasta identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 johdantosalau kompromissi D puolesta hyväksytty ja tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 103 Steinruck puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 104 Kastler puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 7 ja 106 ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 707 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 esittelijä ja 113 Steinrockilta identtisiä. Näin on käynyt jo muutaman kerran tässä tämän tekstin yhteydessä, eli niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme koko tekstistä. Anteeksi vielä 114 Kastler. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja koko teksti sitten. Koneellinen äänestys kaikilla on korttiinsa. Tout le monde a pu voter Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan ja 14 tyhjää ääntä. Onneksi olkoon esittelijälle. en venons au point quatre au vote. Sitten Jean Lambertin mietintö. Se on lausunto valiokunnalle ja se koskee kansalaisuusohjelmaa ja sen perustamista kaudelle 2014-2020. Tarkistus 33. Thomas Hendeliltä. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi D, hyväksytty kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41. Anteeksi. Kolmekymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 Hendel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 sama esittäjä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 Manneri Arkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 esitteli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 Kinga Göntsiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolme samanlaista tarkistusta. Tarkistus 1 20 Händeliltä ja 21 Harkin ja Manner. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A, kappale 3, hyväksytty. Ja sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 köntsiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Rovasippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 Steinrakilta ja Rovasippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarjottu kuusi esittelijä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän esittelijä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31. Kliveti ja 38 arvoa harkkinnilta samanlaiset puolesta vastaan. Eikö molemmat raukeavat? Joten kahdeksan esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista samaten esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koko tekstistä koneellisesti. on kaikilla kortit? Melkein kaikilla on. Ovat kaikki äänestyneet, äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut esittelijälle. Et nous en venons au point 25, au vote du rapport. Euh, Kohta 25 joka on Veronika Lope Fontanier. Tämä on lausunto kalastusvaliokunnalle, jossa esittelijän Alain Kadek. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää, 117 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 35 puolesta vastaan. Tar- tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39. Ai minä unohdin jo kompromissin. Kompromissi K. K puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 41. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 15 vastaan, 3 tyhjää. 129 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentä kolmesta kolmekymmentä yksi. Ja siihen vielä suullinen tarkistus. Ne ovat identtiset puolesta, vastaan tyhjään, hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 144 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 54 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta 56. kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, 146 artiklassa 34. 146 Zuberilta. 146 on poistava. Esittelijä vastustaa. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 59 artikla 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156, jossa on suullinen tarkistus puolesta. Anteeksi, niin, 64 ensin. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68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 vastaa tyhjää hyväksytty. Öö, 77 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 79 kahdessa osassa ensimmäinen osa Small Scale Fisheries asti. Ensimmäinen puolesta vastaan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa tarkistuksesta 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 15 vastaan selkeästi hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ai, meidän täytyy äänestää viitosesta vielä. Se ei rauennut. Niin. Eli tarkistus 5, Jordan kappale 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten johdossa äh, kappale 22, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 92 ja siinä suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 101 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanoja only. overkapasitiin asti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkoitus 16 on yhteen sopiva puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissin G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 22 puolesta, vastaan tyhjää, puolesta, 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko tämä teksti koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijä.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 talous- ja rahavaliokunnalle. Siellä Rova Taisen on esittelijä. Suositus yksi. Sitä koskee kaksi samanlaista tarkistusta. Halutaan poistaa, eli tämän Bauerilta ja Ööriltä ja 188 Jaslovietska ja 189 Hirsch ja Benion. Kaikki nämä on vedetty pois, eli 186-188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi yhdeksän nolla, Benjon, sekin on vedetty pois. Kompromissi R, kolmelta ryhmältä puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty, kompromissi S, kolme ryhmää puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi T kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi U kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä kompromissi U. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 23 vastaan. Eli ei hyväksytä. Näin pääsimme kompromissiin V kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 V kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suostus 1 vielä siihen liittyen. 187 ja 185 raukeavat, näin pääsimme 191 ja 192, nämä ovat samanlaisia suosituksen kaksi ja estetään poistoa puolesta vastaan tyhjään. Ilmeisesti hylätty, mutta tarvitaan vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 22 vastaan ei hyväksytä siis. Suostus 3, 193, 194 samanlaisia puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti sama tilanne, mutta kun tämä on kovin tiukka, niin tarkistetaan vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 22 vastaan. Sama tilanne, ei hyväksytä. Suosituksen 6. Meillä on tarkistus, suullinen tarkistus Edith Bauerilta, jossa esitetään poistoa. Vastustaako joku? Ei. Edustaja Firkas vastustaa suullista tarkastusta, eli sitä ei voi äänestää. Ja sitten 6.1, siihen liittyy 997 Baurilta ja Ööriltä. Istetään poistoa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 samat esittäjät ja sama ajatus puolesta vastaan tyhjää. Tarastetaan vielä 198. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 22 vastaan, sama tilanne, eli ei hyväksytä. Yksi yhdeksän yhdeksän samalta, sama ajatus puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Suositus 64. Suullinen tarkistus Rovan Bauerilta. Ja tarkoituksena on poistaa tämä alakohta. Edustaja Sirkas vastustaa, hän vastustaa, joten emme voi siitä äänestää. Ja sitten 65, tarkistus 200, Bauer edustaa poistamista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suositus 6, 195, edustaja Ferkasilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Suositus 6, 196, Kornelissen ja Lambert puolesta vastaan tyhjää, hylätty. saa kappaleen Aan jälkeen 115 Serkkasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kappaleen B kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C siihen kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantosakappaleen sen jälkeen 122 serkasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja D 124 Bauerilta ja Öriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tehän äänestitte vastaan. Eli tarkistetaan vielä Yksi neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 17 puolessa 25 vastaan. Toden totta, hylätty. Ja kompromissi C neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Dn jälkeen 126 Ferkkasilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. E, johdantosa kappale 127 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 samalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D kontaryhmältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarastetaan vielä kompromissi D. Äänestys alkaa. Eli kompromissi D, joka koskee johdantosan kappaletta G, siinä on takana S D alle ja vihreät. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 19 vastaan. Hyväksytty. Edustaja Jeslovecka. Za chwileczkę będziemy głosować popra- Puheenjohtaja. Sitä 35 tarkistuksesta olemme äänestämässä kohta ja haluaisin vetää sen pois. E, merci Madame Jasyldevetska. Kiitos. Emme joka tapauksessa siitä voi äänestää 135, koska se katetaan kompromissilla D, joka juuri käsiteltiin, mutta kiitos, että tämän sanoitte. Ja on kappale G, siihen kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä kompromissi E. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 18 vastaan, yksi tyhjä ääni puol- ja hyväksytty. 137 kohtaan H, Baurilta ja Ööriltä. Estetään, että se poistetaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin voidaan äänestää kompromissi Fstä. Kolme ryhmää on sen takana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi neljä kaksi Ferkkasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tuossa kappale yhden jälkeen. 143 Hirschiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tähän yhtyvät myös Benion ja Harkin. Ja tässä samassa kohdassa 144 Serkasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. J145 Cornelissen Lambert puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohon jälkeen 146 Sirkkasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten otsake 2, Bauer ja Öör 182 poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. L 147 samoilta sama esitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. M 1, 4, 8 samoilta sama ajatus puolesta vastaan tyhjää hylätty. M, kompromissi G, kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. N, 150 Bauer ja Ööri esittää poistamista puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi H, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kohta kolme, 183 Bauerilta ja Ööriltä. estään poistoa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus kappale Q 98, Sari Essaihen tai estään poistoa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsimme kompromissiin. K neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi L neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleeseen R, kaksi poistoesitystä yksi Bauerilta ja Ööriltä, yksi yksi ja toinen yksi kaksi Nadia Hirschiltä puolesta. Kuka puoltaa näitä? yksi ja yksi yksi kaksi vastaan tyhjää Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 161 ja 162 poisto esityksiä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 22 vastaan. Ei hyväksytä. Johdanto osan kappale S, kompromissi M, 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 184 Bauerilta ja Ööriltä poistoehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 samoilta sama ehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoson kappale U, kompromissi O neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi Q neljältä ryhmältä äänestetään puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja ja 181 Baurilta ja Ööriltä. Sitä on poistoa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme koko tekstistä koneellisesti. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 16 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Kiitän teitä tästä äänestyksestä. Je vous remercie de ces applaudissements euh, partiels. Kiitos näistä osittaista aplodista, mutta haluaisin sitten vielä kiittää kaikkia siitä laadukkaasta työstä, mitä yhdessä on tehty. Ja näin on saatu aikaiseksi lausunto, josta on hyötyä. Ja tässä kuitenkin työskentelyolosuhteet olivat aika vaikeat. Ja sitten viimeinen äänestys tänä aamuna. Kyseessä on kollega Lisia Rontsullin lausunto ammattipätevyyden tunnustamista annetun direktiivin ja hallinnosta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen muuttaminen aiheena. Kyseessä on lausunto IMKO-valiokunnalle ja siellä esittelijänä on Bernadette Verniot. 1.1, les amendements 51 Artikla 1, tarkistus 51 ja 52 ovat samanlaiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 Benamia Boulon puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 Nadia Hirsch puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 53 sitten. Mielestäni se oli okei, okay, mutta katsotaan. se alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 25 puolesta 19 vastaan. Eli se todellakin oli hyväksytty. Nyt 55, 56 Jabauri puolesta vastaan 56. Ori. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57. Chatier. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58. Turunen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 ja 60 ovat samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 esittelijä. Tarkistetaan 5859. Äänestys alkaa. EPPSD täytyy olla vastaan, jos päättyy. Ja 25 puolesta 20 vastaan, se tarkoittaa hyväksyttyä. No, jotain missä sen sinne varmaan. Kuusi esittelijöiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 Rovaharkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 Turunen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64. Kristensen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68. Hendel ja Paul Murphy. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 70. Samat tekijät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä Thomas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 ja 74 esittelijältä George Bachilta puol- samanlaisen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 Rova Harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 Händel poisto, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 Tamara Händel hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 sääntely puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K, jota viisi ryhmää tukee puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 Ole Kristensen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 Kristensen halutaan poistua, Puhdasta vastaan tyhjää, hyväksytty 87, Benamia raukeaa, joten kompromissi L, viisi ryhmää tuke, äh, kuusi tukea, Puhdasta vastaan tyhjää, hyväksytty. 92 Puhdasta vastaan tyhjää, hyväksytty. 93, tämä Sendel puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 94, Thomas Mann puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 Benemias ja Boulogne puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 samat tekijät poistaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joten tarkistus 97 Kristensen ja Ludvigsson poistaa puolesta vastaan tyhjää Vielä kerran puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 Nadia Hirsch, 99 Moran Chartier, 100 Benemia Sarné. 101 Yri, 102 Boulon, 103 ja Zlovietska. Kaikki samanlaisia poiston puolesta. Puolesta vastaan tyhjää nämä kuusi tarkistusta alkaakin hyväksyttyä. Eli se poisto tehdään. 104 esittelijä vastaan tyhjää hyväksytty. 106 Benemies Boulon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 Ron Zulli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 Kristensen Luxson puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 Thomas Händel puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen raukeaa, koska 108 hyväksyttiin, joten 111 oli Kristessen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 Thomas Händelin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 Thomas Mann puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 Ulla Kristessen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. 116 17 kaikki samanlaisia esittelijältä, Hendeliltä ja Rovaron sullilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 118 Ulla Kristensen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 119 Tomaslan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 120 Emi Turunen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 121 Tom, hyväksytty. 122 Tomas Maan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sama tekijäryhmä nyt ovat jättäneet tarkistusta 123 ihan 128 asti Eli poistoa pyydetään. Äänestetään niistä yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää. Joten kaikki hyväksytty. 129 samassa maan puolesta vastaan tyhjää, hyvä, äh, tyhjää hyväksytty. Kompromissi M. Neljä ryhmää tukee tätä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q. Kaksi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 Marin Harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus Marian Harkin puolesta vastaan tyhjää. Sitten koulutuksen torjuntavatskista puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, jos niillä vastaan, kaksi tyhjää. 139 hylättyy. 140 Rova Harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 esitteli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144, 145 ovat samanlaiset. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 Emri Turunen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 sama tekijä puolesta vastaan. Puolesta jälleen vastaan. Tyhjää hyväksytty. 148 Rova Harkin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 149 Rova Harkin puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 151 Tom Sendel puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 152 Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 153. Herbach puolesta poisto vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N, kuusi ryhmää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 euroa harkin puolesta vastaan. 164 Rova Harkin. Hylätty. No voidaan tarkistaa. Kyllä tarkistetaan. 164 äänestys alkaa. He ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 30 puolesta 15 vastaan. Selvästi hyväksytty. 166-167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168-169 samat tekijät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 harkin samanlainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 Handel per Murphy puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 Tomsen von Murphy ja 175 Marian Rova Harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 Kristensen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 178 Varkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 179 harkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Neljä ryhmän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18. Johdonta osan kappaleesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19. Sama tekijä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jyri äänestimme 19. Nyt 20. Emeli Turun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanta 24 kompromissia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi johdannuskappale C kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän jälkeen yri puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 9, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33, Bujan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, esittely alta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 rova Hirsch puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantaisen kappale 22 kompromissi D, neljältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten johdatuskappale 30 jälkeen on tarkistus 50 ruoharkinnilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt haluaisin siirtyä loppuäänestykseen, viimeisen äänestykseen aamulta. Koneellinen äänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestyneet. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan, Kolme tyhjää. Onnittelut rouva Rantsulille. On avait beaucoup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 Est-ce que, est que je peux demander au groupe socialiste? Pyytäisin sosiaalidemokraatteja. Herra Fergas. Edustaja Serkas, minulla on pieni ongelma, sillä me olemme etuajassa ja varjoesittelijänä seuraavan kohtaan ei ole vielä tullut paikalle. Rabrioto. Eli voimmeko jo aloittaa vai pitäisikö jäädä odottamaan häntä vai voisitteko soittaa hänelle? Hein? On peut commencer. Merci beaucoup. Donc. Voimme siis aloittaa. Seuraavana kohta 28 esityslistalta annan puheenvuoron esittelijälle Nadia Hirschille. Hän voi esitellä meille maloitteisen mietintöluonnoksensa ja se koskee maahanmuuttajien kotouttamista, sen vaikutuksia työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamista ja kaiken tämän ulkoinen ulottuvuus. Kyseessä on mietintö, jonka osalta tehdään tietysti yhteistyötä Libe-valiokunnan kanssa. Ja siellä vastuuhenkilö on Philip Gleis sitoutumattomista. Olkaa hyvä, esittelijä. Saatte puheenvuoron. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. tämä mietintö perustuu useampiin komission tiedonantoihin ja tutkimukseen, ja olen yrittänyt sitten koota kaikki nämä eri osiot yhteen mietintöön. Minun on kuitenkin sanottava hyvin selvästi, että tähän mietintöön kykenin ottamaan vain keskeiset asiat, ja olettaisin, että me täydennämme tätä vielä tarkistuksiin. Minulla itsellänikin on aiheita, jotka haluaisin vielä ottaa tähän mukaan. Kaiken kaikkiaan keskeinen näkökohta, joka meidän on ymmärrettävä, on se, että väestö ikääntyy, väestön rakenne muuttuu ja jossain maissa meillä tulee syntymään työvoimapulaa. Ja sen vuoksi tämä on hyvin keskeinen asia, joka on otettava huomioon työperäisessä maahanmuutossa ja se myös muodostaa keskipisteen tässä mietinnössä. Eli siis henkilöt, jotka tulevat kolmansista maista, eh, henkilöitä, jotka ovat eh, päteviä, se on välttämätöntä. Rouva puheenjohtaja itsekin sanoi, että oma mietintö on eh, järkevää vain ainoastaan silloin, kun siinä on jotain uutta mukana tuotavanaan. No tässä on uusi ajatus mukana, joka on nimenomaan se, että meillä olisi tällainen vapaaehtoinen järjestelmä tällaisesta kriteeriperusteisesta pisteytysjärjestelmästä, joka mahdollistaisi työperäisen maahanmuuton. Joillakin jäsenvaltioilla on jo tällainen pisteytysjärjestelmä ja onhan varmaan selvää, että maahanmuutto on jäsenvaltioiden asia, mutta voisin miettiä, että voisimmeko me käynnistää tällaisen vapaaehtoisen pisteytysjärjestelmän niin, että me antaisimme jäsenvaltioille mahdollisuuden siihen, jos he haluaisivat osallistua tähän, että sitten kykenisivät siihen. Sen lisäksi kieli ja integraatio, kotouttamiskysymykset ovat keskeisiä. Tätä keskustelua on käyty viime vuosina täällä ja myös jäsenvaltioissa ja on ihan selvää, että tässäkin täytyy saada aikaan tietynlainen tasapaino. Yhtäältä ihmiset, jotka tulevat EU-hun meidän luoksemme, heidän täytyy integroitua, sopeutua, oppia kieltä ja toisaalta me emme halua, että he assimiloituvat sillä tavalla, että luopuvat omasta identiteetistään. Joten tässä on, vielä täytyy huomioida monia asioita, joista varmasti puhutaan kansallisesti vielä. Me olemme tehneet tässä ehdotuksia ja minusta kaikkein tärkeintä on, että annetaan mahdollisuudet oppia kieltä ja integroitua – Eli että yhtäältä ei vaadita ihmisiltä jotain, mitä ei sitten heille kuitenkaan tarjota. Tämä on hyvin tärkeää koko tässä keskistelyssä. Sen lisäksi haluaisin ottaa esiin opiskelijat, nuoret ihmiset, jotka ovat opiskelleet EU-ssa. Eikä heillä välttämättä sitten kuitenkaan ole parhaita mahdollisuuksia saada oleskelulupaa ja työpaikkaa EU:ssa. Kansantaloudellisesti katsoen sehän on ihan älytöntä. Me investoimme näiden ihmisten kouluttamiseen ja sitten lähetämme heidät mahdollisimman nopeasti takaisin heidän kotimaahansa. Joten täytyisi miettiä, mitä mahdollisuuksia meillä olisi antaa näille ihmisille heidän opintojensa jälkeen mahdollisuus työskennellä täällä jonkin aikaa. Luonnollisesti osa palaa kotimaihinsa, sekin on ihan ok, mutta tämän pitäisi olla näiden henkilöiden vapaaehtoinen oma päätös, kun he ovat täällä opiskelleet ja, ja että he voisivat ja haluaisivat sitten mahdollisesti täältä myös työkokemusta. Sen lisäksi sitten meillä on pakolaiset. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan poliittisen vainon takia. Heillä on hyvä koulutus ja olisi järkeä siinä, että nämä ihmiset pääsisivät mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille. Me olemme neuvotelleet tästä turvapaikkapaketista. Tällä hetkellä tämä aikamäärä on yhdeksän kuukautta, mutta toki tässä on muitakin mahdollisuuksia antaa näille ihmisille pääsy työmarkkinoille, koska tässäkin on totta, että integraatio työn kautta on kaikkein nopein keino. Ja tärkeää on myös integraatio, koska integraatiota ei voida pitää erillisenä asiana. Integraatio tulee mukaan kaikissa asioissa, eli se on aihe, joka koskee kaikkea, koulutusta, työelämää, tutkimusta. Se on tällainen läpikulkeva aihe ja sen täytyy heijastua komission asiakirjoissa ja työtavoissa niin, että se ei ole mikään erillinen asia. Samoin myös sukupuolten välinen valtavirtaistaminen on tällainen kaiken kautta kulkeva asia, kuten tämä integraatio. Ihan erillinen asia, joka on mukana tässä mietinnössä, on sosiaaliturvajärjestelmät. Tässä on hyvin paljon kahdenvälisiä sopimuksia. Ja tässäkin olisi järkeä, että kaikki tapahtuisi Euroopan tasolla ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että nämä näitä neuvotteluita ei aina voida edes käydä erillään. Ja sen vuoksi saataisiin aikaan Euroopan tasolla enemmän selkeyttä ja tätä kautta ihmiset saisivat mahdollisuuden toimia EU-ssa niin, että EU-sta lähtevät saisivat, tietäisivät, mikä sosiaaliturvajärjestelmä on ja EU-hun tuleville ja mitä voidaan siirtää mukana ja mitä ei. Eli tässä olisi tietty varmuus. Sen lisäksi olen ottanut tähän hieman kiistanalaisen asian, nimittäin nämä laittomat maahanmuuttajat, ihmiset, joilla ei ole henkilötodistuksia, he ovat täällä, mutta he työskentelevät täällä. Ja tästä täytyisi miettiä, pitäisikö näille ihmisille antaa yksinkertainen mahdollisuus laillistaa asemansa. Mehän tiedämme, että meillä on täällä hyvin paljon laittomia maahanmuuttajia, jotka kuitenkin työskentelevät ja sitä kautta tukevat meidän järjestelmää. Ihan yksi lysti, onko tässä nyt kysymys vaikka maataloudesta tai mistä tahansa. Nämä ihmiset ovat täällä paikalla ja tekevät töitä ja on minusta menetetty mahdollisuus jättää heidät laittomuuden piiriin. Eli tässä mietinnössä olen pyrkinyt kattamaan monia asioita, jotkut ovat ristiriitaisiakin, muutamia uusia aiheita ja e, mielenkiinnolla odotan e, keskustelua ja teidän ehdotuksianne. Kiitos. Merci Jean Lambert. Et puis Kiitos Jean Lambert. Ja sitten Blinkevits Uute. Um, thank you very much and I'd like to thank Nadia. Kiitos ja haluan kiittää näiden Hirschiä tästä tehdystä työstä, koska mielestäni tässä on hyvin positiivisia elementtejä tässä, vaikka muutaman kanssa on ongelmia, en ole pistejärjestelmien suuri fani. On aika mielenkiintoista joskus nähdä, että pääsisikö, saisiko luvan tulla omaan maahansa tämän pistejärjestelmän perusteella, joka nyt on. Kaikki eivät varmaan sen onnistuisi. No, mielestäni Erityisen tärkeitä kohtia tässä liittyvät pätevyyksien tunnustamiseen. Ja siitä on tulossa yhä suurempi asia, miten pätevyyksiä arvioidaan. Ehkäpä niille, joilla ei ole virallista pätevyyttä. Ja paljon työtä onkin tehty aiemmin Equal-ohjelmassa, joka on ollut todellakin hyödyllinen ja siihen voidaan tukeutua tässäkin mietinnössä mielestäni. Muutama kohta, joihin haluaisin puuttua tarkistuksilla, on työnantajien rooli koko tässä kysymyksessä, integraatio ja mitkä vastuut ovat. Ja mitä ammattiliitot voivat tehdä tässä myöskin. Yksi kysymyksistä on myös se, että mitä joku on kutsunut koulutus koulutus, tai mikä on siis aviopuolison tilanne silloin, kun on koulutusta, että voidaanko tehdä työtä. Mutta se pointti, minkä Nadia esitti, miten tätä komissiossa käsitellään, se mitä tästä voidaan nähdä, mielestäni on ihan oikein, että katsomme vielä monia näitä kysymyksiä kansallisina tai sisäpolitiikan asioina, mutta monet nämä asiat kuitenkin liittyvät työllisyyteen ja sosiaalikysymyksiin. Myöskin tämä pointti, joka tehtiin sosiaaliturvasta, kun otetaan huomioon nämä muutokset, joita nyt on tehty lainsäädäntöön liittyen esimerkiksi eh, koskien sinistä korttia ja monta muutakin aihetta, yksi yhteinen työlupa. Eli pitää päästä pois tästä kahdenvälisten järjestelyjen tulvasta, se on, siitä on tullut nyt kovin tärkeää. Se, mitä sanotaan sosiaaliturvasta, on siinä tärkeää. Mainittiin nämä oikeudet, joita EUn sisällä on, jos he siirtyvät yli rajojen, mutta tarvitaan hienostuneempaa järjestelmää nyt, kun ihmiset muuttavat EUn, EUsta pois ja takaisin. Myöskin tämä kiertomuutto ja siihen liittyvät asiat ovat hyvin, hyvin tärkeitä ja niin tuen sitä, mitä sanotaan, sanottiin näistä maahanmuuttajista, eli täytyy, ja epävirallisista sellaisista täytyy pystyä ihmisiä auttamaan pysymään virallisen järjestelmän sisällä. Kun tilanne on muuttunut, niin tilanne voi olla vaikea, ja erityisesti alaikäisille tämä on Tästä tulee suuri asia, kun ne täyttävät 18, joten tämä on erityisen hyvä pohja. Siis tässä pienessä sallitussa tekstitilassa, joka oma aloitemietinnöille on. Ja odotan rakentavaa yhteistyötä innolla tässä. Kiitos. Madame blinkevich puis Monsieur... Edustaja Milkevitsuuti ja Unguranu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš iš tikrųjų dėkoju pranešėjai. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollega Nadia Hirschia. Tämä on hyvin tärkeä monimutkainen asia. Kun kyseessä on maahanmuuttajien integroiminen työmarkkinoille ja heidän perheidensä integroiminen maihin. Tämä on hyvin monimutkaista. Ei saa unohtaa, että tämänhetkinen talouden konteksti on hyvin vaikea, mutta kuitenkin samanaikaisesti pitää varmistaa, että integraatio onnistuu. Ja siksi tarvitaan kompromissi tähän mietintöön, miten kaikki tämä saadaan ilmaistua niin, että jäsenvaltiot tämän voivat hyväksyä ja että jäsenvaltiot ymmärtävät, että maahanmuuttajat todellakin tarvitaan kansantaloutta varten. Joskus sanotaan, että 5 miljoonaa työtöntä meillä jo on ja nyt on tehtävä selväksi se, että maahanmuuttajat ovat hyödyllisiä Euroopan unionille ja sen takia meidän pitää muistaa meidän maidemme väestön tilanne ja se ei ole aina kovinkaan hyödyllinen tai myönteinen meidän talouselle kehityksellemme, jos me syrjimme eurooppalaisia maahanmuuttajia, tällaisia syrjiviä toimintatapoja on? Miten voidaan varmistaa se, ettei kolmasta maista tulevat, ettei heihin kohdistu tällaisia samanlaisia syrjintätoimia tai vielä pahempia sellaisia, jos verrataan EU-kansalaisiin. Eli tilanne on kovin mutkikas. Tätä on korostettava yhä uudelleen mietinnössä, jota valmistelimme. Tarvitaan myös Yhteinen yleisperiaate koskien kaikkia maahanmuuttajia tarvitaan siis yleinen periaate, joka kohdistuu kaikkiin jäsenvaltioihin, sillä jos meillä ei ole samaa periaatetta, niin ei pystytä varmistamaan, että kotouttaminen eh, toteutuu hyvin, eikä pysty tekemään hyviä päätöksiä Euroopan laajuisesti, mitä tulee tähän pisteytysjärjestelmään. Voin yhtyä Jean Lambertin ajatuksiin, Eli pitäisi ehkä vielä miettiä tätä lisää ja katsoa, saisiko siitä jonkinlaista lisäarvoa todellakin. Edistäisikö tämä kolmesta maista tulevien maahanmuuttajien integrointia? Tämä on mielestäni aika mutkikas asia, ette tekstissänne nyt mielestäni tarpeeksi korostaa tätä meidän suhtautumistapaamme maahanmuuttajien perheenjäseniin, olipa kyse puolisosta tai lapsista. Sillä kaikki tämä on yksi ja sama kysymys. Ei maahanmuuttajia ja heidän perheenjäseniään voi kohdella eri asioina. Mitä tulee sitten laittomiin maahanmuuttajiin, tässä ongelma on kaksinkertainen, eli heidät pitää laillistaa. On parempi, että ovat laillisia. He maksavat veronsa ja heillä on kunnolliset elinolosuhteet. Mutta toisaalta, miten he ovat päätyneet meidän maihimme? Miten he ovat päässeet tänne? Mikä ei ole toiminut kunnolla? Ja kuka on vastuussa tästä? Näihinkin tarvitaan vastauksia näihin kysymyksiin. Pretsa voin yhtä teidän ajatuksiinne varmasti voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä ja saamme aikaiseksi hyvän mietinnön, josta on hyötyä kaikille EU-kansalaisille. Kiitos. Ja sitten Unkuran, olkaa hyvä. thank you very much, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minun täytyy nyt sanoa, että tämä Edustaja Hirschin mietintö on todella tervetullut, koska kun ajatellaan työmarkkinoita ja maahanmuutto-ongelmia, niin ne ovat ehkäpä yksi kaikkein ajankohtaisimpia ongelmia, johon törmäämme päivittäin. Esittelijä on ihan oikein identifioinut nämä avainkohdat, joiden parissa meidän on työskenneltävä. Meidän on puhuttava demografisista muutoksista, jotka ovat dramaattisia – samoin kuin pätevän työvoiman puute monissa osissa työmarkkinoita Euroopassa ja tämä jatkuva maahanmuuttajien mm, tavallaan kiertomuutto. Sanoisin kuitenkin, että asiat ovat muuttumassa. Ja tämä maahanmuutto-ongelma ei ole enää puhtaasti mikään pakolaisongelma enää, vaan se on enemmän ja enemmän tällainen eurooppalaisen eh, työvoiman muutto. Mainitsisin tässä viimeisimmät muutot, jotka ovat useimmiten näitä nuoria eh, työvoiman perässä muuttavia, eh, esimerkiksi nuoria Espanjasta Saksaan ja Iso-Britanniaan. Eli meidän pitäisi tässä hieman tehdä ero, kun mahdollista, eurooppalaisten maahanmuuttajien ja yleensä työperäisten maahanmuuttajien välillä. Täytyy muistaa, että työvoima, maahanmuutto ja naapuruuspolitiikka ovat tässä asioita, joiden tulisi kohdata toisensa. Maahanmuuttajat, jotka tulevat tuolta itänaapureista, on tässä erityisesti mainittava. Minusta oli ilahduttavaa nähdä tässä mietinnössä ne kohdat, joissa puhuttiin lap, maahanmuuttajaperheiden lapsista, koska koulu, pudokkaiden määrä heidän joukossaan on hyvin suuri. Ja toinen äh, perhe, perheitä koskeva ö, äh, ongelma on ne lapset, jotka jäävät tai jätetään niihin kotimaihin, kun äh, heidän vanhempansa lähtevät etsimään työpaikkaa, työmahdollisuuksia esimerkiksi Italiasta ja vielä vähän aikaa sitten Espanjasta. Ja sitten painotus, joka tehtiin tähän kieliongelmaan, oli erittäin hyvä. Meidän pitäisi saada aikaan näihin alkuperämaihin tällaisia viranomaispisteitä, jossa tavallaan autettaisiin näitä mahdollisia maahanmuuttajia jo ennen kuin he lähtevät. Se positiivinen, mitä maahanmuuttajat tuovat Euroopan talouteen, sitä pitäisi ehkäpä painottaa hieman enemmän, koska ennakkoluulot ovat vielä hyvin eläviä. Viralliset luvut Euroopan komissiosta arvioivat, että maahanmuuttajien työvoiman panos meidän BKT on yli yksi prosentti. Sitten olen hieman skeptinen tätä pisteytysjärjestelmää vastaan. Toki tästä voidaan keskustella ja väitellä, perustella, mutta sitten vielä tämä sosiaaliturvaongelma Euroopan tasolla on asia. joka on jonain päivänä saatava aikaiseksi, mutta tällä hetkellä meillä on valtavia ongelmia. 27 jäsenvaltion tasolla ja tämä olisi hankala, ei ehkä mahdotonta, mutta hankalaa lähteä puhumaan sosiaaliturvan yhteisestä eurooppalaisesta järjestelmästä. Mutta tämä mietintö on siis todella hyvin tervetullut ja uskon, että se tuo mukanaan hyvin tärkeitä asioita ja tulee olemaan avuksi, kun pyritään ratkaisemaan työmarkkinoiden ja työperäisen maahanmuuton ongelmia. Kiitos. Elmar Castelo. Elmar Castelo. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten muut puhujat, minäkin haluan toivottaa mietinnön tervetulleeksi. Se on kovin ajankohtainen ja se on sellainen, jonka parissa odotan tekeväni työtä. Muutama alustava kohta. Mielestäni on hyvin tärkeää tunnistaa se panos, joka maahanmuuttajilla on maillemme ja kaupungeille. Dublinin aiempana kaupunginjohtajana tehtiin raportteja, joissa oli mukana, ne osoittivat, että kulttuurisesti monimuotoiset kaupungit ovat avoimia kaupunkeja ja pystyvät paremmin houkuttelemaan investointeja puoleensa. Ja maahanmuuttajilla on paljon tarjottavaa. Yksi asioista, jonka haluaisin kehitettävän, on maahanmuuttajien potentiaali työnantajien ja etninen yrittäjyys kokonaisuudessaan. Sitä varmaan voitaisiin mietinnössäkin ottaa esille muut alueet, jotka mielestäni ovat tärkeitä, on tämä koko kansainvälinen opiskeluaspekti. Monet kansainväliset opiskelijat itse asiassa ovat vaikeuksissa saada viisumeita ja matkustaa maihin. Ja, alun perin. ja sitten, kun he haluavat jäädä, haluavat edistyä urallaan maissa, jos he ovat opiskelleet, niin on silloinkin vaikeuksia. Ja pitäisi pitää mielessä mielestäni, että kansainväliset opiskelijat, lopututuneen suorittaneet tuovat etuja eurooppalaisille maille. Ja tällainen diasporasuhde voi olla hyvin merkittävä ja se on jotain sellaista, mitä pitäisi painottaa. Olisin samaa mieltä sen kanssa, mitä sanottiin. Laittomien maahanmuuttajien, epävirallisten maahanmuuttajien asemasta, ja siinä on paljon tehtävää. Meillä on ollut vakavia tapauksia Irlannissa äskettäin, joissa epävirallisten maahanmuuttajien aseoikeudet äh, mursertoivat täysin tuomioistuin käsittelyissä ja meidän täytyy käsitellä tätä asiaa. Haluaisin vain sanoa vielä, että pidän mietintö oikein hyvänä ja aion käydä se yksityiskohtaisesti läpi ja odotan yhteistyötä esittelijän kanssa ja siitä työstä, jota hän on tehnyt ja mielestäni tämä on hyvin hyödyllinen mietintö. Merci beaucoup, Monsieur Serkas. Kiitos, edustaja Serkas. Sí, gracias, señora presidenta. Yo también felicito a la señora Hirsch por eh, esta iniciativa. Kiitos. Haluaisin onnitella tästä mietintöaloitesta. Tässä puhutaan hyvin tärkeästä asiasta. Jos meillä on täällä 25 miljoonaa maahanmuuttajaa Euroopassa, niin meidän on tehtävä päätös siitä, halutaanko 25 miljoonaa ongelmaa vai 25 miljoonaa ratkaisua. Ja kaikki riippuu integraatiosta, saadaanko maahanmuutosta ongelma aikaiseksi vai mahdollisuus. Eli pitää katsoa kaikkia näitä eri ulottuvuuksia ja ne ovat hyvin moninaisia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. Minä haluaisin nyt viitata tiettyihin kappaleisiin täällä 24 ja 28. Ja täällä mainitaan sosiaaliturvan yhteensovittaminen. Te esitätte oikein hyvin, että on otettava kantaa komission tiedonantoon, joka, päivä, joka on päivitetty 33.2012. Tämä on ihan hyvä asia, mutta olisi ehkä parempi valiokunnan jäsenille asiat selittää. Tässä on paljon kaikenlaista, mitä voitaisiin tehdä. Yhteensovittaminen ei nyt koske ainoastaan sitä, että maahanmuuttajat, jotka saapuvat Eurooppaan, jos ongelmaa, jos asia ei ratkaista EUn tasolla tätä sosiaaliturvaoikeuksien yhteensovittamista, niin jos ei ole kahden välisiä sopimuksia, niin he menettävät kaikki oikeutensa palatessaan kotiinsa. Jos minä lähden Espanjasta Argentiinaan kymmeneksi vuodeksi työskentelemään ja sitten palaan kotiin, niin kyllä minä saan nämä oikeudet itselleni, mutta te olette saksalainen ja Saksan kanssa näin ei kävisi, koska ei ole kahdenvälistä sopimusta Saksan ja Argentiinan välillä, eli nämä ovat vain kahdenvälisiä sopimuksia ja ihmiset, jotka tulevat tänne Eurooppaan ja haluavat pitää yllä oikeutensa, niin tämä koskee myös EUn kansalaisia, kun he lähtevät ulkomaille. Kaikki pohjautuu kahdenvälisiin sopimuksiin. EUn e sisällähän meillä on kaikki hyvässä järjestyksessä mutta jos lähdetään EUn ulkopuolelle, niin ongelma ei ole ratkaistu, eikä myöskään toisinpäin EUn ulkopuolelta tulevat eivät pysty ongelmansa ratkaisemaan, kun he ovat asuneet eri maissa. Tämä on tärkeää maahanmuuttajien integraation kannalta ja myös niiden ihmisten kannalta, jotka siis lähtevät EUn ulkopuolelle. Ja Rova Hirsch 40. taloussosiaalikomiteassa saatiin yksimielinen äänestystulos ja he ovat kovasti työstäneet tätä asiakirjansa. Siellä on kuultu paljon asiantuntijoita myös komissiosta. On oltu mukana. Toimitan teille tämän asiakirjan ja toivottavasti voidaan tehdä yhteistyötä näiden kyseisten asiantuntijoiden kanssa. Minä aion esittää tarkistuksia. En halua korjata sitä, mitä sanoitte, vaan haluan todellakin laadullisesti korostaa tätä tärkeää asiaa, eli sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista ei niinkään EU-valtioiden välillä tai silloin, kun käydään töissä toisessa maassa, nämä asiat on jo ratkaistu, vaan tarkoitan näitä tapauksia, joilla ihmiset tulevat EUn ulkopuolelta tai täältä lähdetään EUn ulkopuolelle, eikä ole kahdenväisiä sopimuksia. Kiitos. Haluatko muut kollegat käyttää puheenvuoron ennen kuin Nadia Hirsch saa taas puhua? Ei. Ja komissiosta annan puheenvuoron herra Moranille ja haluaisin myös koordinaattorille mainita, että kokouksen lopuksi pidämme pienen koordinaattorikokouksen. Eli ovatko kaikki koordinaattorit nyt tässä kuulolla? Ei, koordinaattori ei kuuntele. No mutta varmistetaan, että viesti menee perille. Herra Moran, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Komissio tervehtii parlamentin tekemää työtä. Voimme yhtyä tähän analyysiin, joka koskee kolmansien maiden maahanmuuttajien hyvää integraatiota. Tästä asiasta on jo puhuttu, että tämä koskee monia eri politiikan haaroja ja tässä on taloudellisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Analyysi, joka tässä on tehty, on samansuuntainen kuin heinäkuussa 2011 hyväksytyssä agendassa, jossa puhutaan sellaista toimista, joilla pyritään edistämään maahanmuuttajien integraatiota kaikilla elämän aloilla. Ja korostetaan myös pääsyä työmarkkinoille ja sosiaaliturvajärjestelmän toimivuutta. Nämä ovat tärkeitä seikkoja tässä. Komission tarkoituksena on työskennellä tämän integraatioasian eh, tiimoilta myös toisen paketin yhteydessä, joka hyväksyttiin alkuvuodesta. Ja sen takia kaikista tästä on paljon hyötyä tuossakin työssä. Jos ajatellaan esimerkiksi eräs järjestelmää ja sen toimivuutta, tarvittaisiin ehkä juridinen arviointi. Ja jos sitten mietitään kolmansien maiden kansalaisia maahanmuuttajille ja heidän pääsyään sosiaaliturvajärjestelmiin. Tällä korostetaan sitä, että tarvitaan yhteisiä toimia Euroopan tasolla. Ja tämä on komission tiedonannon mukaista, joka julkaistiin 33.2012 ja se koskee sosiaaliturvan yhteensovittamista. Ja kuten täällä keskustelussa jo tuli esille, tarkoituksena on miettiä assosiaatiosopimusten täytäntöönpanoa näiltä osin. Eli tässä on tämä vastavuoroisuusulottuvuus ja näin eurooppalaiset, kun he lähtevät kolmansiin maihin, saavat hekin sosiaaliturvansa turvattua. Ja mietitään myös Euroopan laajuista sosiaaliturvaa ja kahden välisen yhteistyön edistämistä niiden maan osien kanssa, joissa on koordinaatiojärjestelmä esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa. Ja tarvitaan myös parempaa koordinaatiota kahdenvälisten sopimusten välille. Nämä ovat ajatuksia, jotka löytyvät komission tekstistä ja tässä niin on taas paneuduttu. Jotkut niistä tuovat mukanaan tämän oikeusperusta kysymyksen. Eli tämän mietinnön ajatukset ovat oikein mielenkiintoisia ja niihin voidaan pohjata tulevassa työssä, kun mietitään maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille ja myös sosiaaliturvaan. Kiitos. Euh, no niin, nyt esittelijä on siis kunnon kontekstissa ja hän saa nyt vielä loppupuheenvuoron. Vielen Kiitos. Ensin kiitokset kaikista näistä puheenvuoroista ja näistä uusista asioista. Ja hyvin keskeistä minusta on se, että me rakennamme Eurooppaan tällaista tervettä tavallaan vastaanottavampaa kulttuuria niin, että ihmiset, jotka tänne tulevat, että heille sanotaan, että olette sydämellisesti tervetulleita ja, ja että ei ole vain ongelmia, vaan että he voivat todellakin osallistua elämään ja löytää paikkaansa. Se on minulle tärkeää. Tähän kuuluu myös pätevyyksien tunnustaminen, niiden pätevyyksien, joita he mukanaan tuovat. Ja se on otettu tässä kohdassa 13 ihan lyhykäisesti esiin. Monia näistä pätevyyksistä hän ei tunnusteta, joten se täytyy myös huomata. EU työnantajana EU on tämä tunnustettava ja nähtävä. Sitten on asia mistä on puhuttu hyvin paljon, on integraatio, perheen integraatio, vaimon integraatio ja niin edelleen. Tässä ongelma on se, että meidän äh, Libe-valiokunnalla on äh, tavallaan vastuuvaliokunta äh, silloin, kun on kysymys yleisestä integraatiosta perheiden kohdalla, kun taas me käsittelemme enemmän tällaista työpoliittista näkökantaa. Mutta nämä ovat asioita, joiden on kuljettava käsi kädessä. Mutta tässä nyt on hieman kuitenkin tämä ongelma siinä, että mikä on meidän valiokuntamme oikeus ja mikä on Liben. Mutta tämä on kuitenkin hyvin keskeinen asia, muuten tätä ei voida viedä eteenpäin. Asia, joka myös otettiin täällä esiin, liittyy EUn työttömyyteen. No luonnollisesti. Monissa maissa on hyvin korkea työttömyys, Toisaalta EU 2020-strategiassa on esitetty eh, toive, että esimerkiksi vammaiset saataisiin vahvemmin työmarkkinoille, naiset, erityisesti äidit vahvemmin työmarkkinoille. Minusta meidän täytyy sanoa hyvin selvästi, että näitä ryhmiä ei saa pelata toisiansa vastaan – jos äh, jollain, äh, joku tuo mukanaan pätevyyden tiettyyn työpaikkaan, niin ei sillä nyt ole mitään väliä, onko se pienen lapsen äiti, vammainen tai äh, ulkomaalainen. Meillä on tiettyä potentiaalia, joka on olemassa ja me voimme tuoda tätä työvoimaa EU-hun, emmekä me todellakaan saa nostaa näitä ryhmiä toisiaan vastaan. Ja sitten koko tämä, se, että integraatio tapahtuu paikallisella tasolla, kunnassa, siinä te olette oikeassa. Minä olen itse ollut Münchenissä äh, mukana tässä työssä ja siellä nimenomaan paikallisesti tämä integraatio tapahtuu. Eli miten koulut suhtautuvat, lastentarhat suhtautuvat, se miten vastaanottavia ja tervetuloa toivottavia ollaan. Eli siis eh, tämän täytyy tapahtua paikan päällä paikallisella tasolla. Ja ilman, että ihmiset ovat siinä mukana, niin me emme saa aikaan tätä tällaista vastaanottavaa kulttuuria. Eli tämä, täytyy, tämä työ täytyy kohdistaa kuntiin. Se on asia, joka tähän voitaisiin ottaa vielä mukaan. Kollega Cherkassa sitten taas sanoi, että työllisyysvaliokuntahan me on tehnyt tällaisen asiakirjan aikaisemminkin ja olen tästä tietoinen ja olen, tiedän, että se, siinä oli kerätty hyvin paljon asiantuntijoiden tietoa, siitä olen tietoinen kyllä. Vielä yksi asia, joka otettiin täällä esiin, liittyi näihin laittomiin henkilöihin. Meidän täytyy, mm, niin täällä esitettiin kysymys, miten nämä ihmiset ovat sitten päässeet EU-hun. No minä tiedän Saksasta esimerkiksi sen, että monet niistä ihmisistä, jotka ovat nyt laittomia, ovat tulleet Eurooppaan laillisesti. Ihan klassikko on se, että nuoret naiset tulevat esimerkiksi aupairiksi, lapsen tytöksi ja sitten tämä työsuhde loppuu, mutta nämä ihmiset vain jäävät sitten sinne maahan Eli kysymys siitä, että jos tätä työvoimaa käytetään, hyödynnetään, jos tätä työvoimaa tarvitaan, niin minkä takia sitten e- ei voisi toimia laillisesti? E- Miksi heille voitaisiin antaa laillista mahdollisuutta työskennellä? Täytyy tehdä ero on laitonta maahan muuttoa, jotka tulevat alun perinkin Eurooppaan laittomasti ja joilla ehkäpä ei ole edes mahdollisuutta rakentaa elämää täällä. Ja täytyy tehdä ero, että ihmiset tulevat tänne, jotka on toivotettu tänne tervetulleeksi, jotka ovat laillisesti tulleet. Ja sitten on jotain muodollisia syitä, minkä vuoksi he sitten jossain vaiheessa tulevat laittomiksi. Ja tähän täytyisi löytää keino. Tässä on paljon näkökulmia, joista voisimme vielä keskustella ja minua jo mielenkiinnolla odotan keskustelua tarkistuksista. Ja toivon, että me saisimme aikaan lainsäädäntöä, jossa me voisimme käsitellä yhdessä työperäistä maahanmuuttoa ja integraatiota. Ja varmasti tämä voisi johtaa myös keskusteluihin jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Merci beaucoup. Alors, sur... Kiitos oikein paljon. No tältä pohjalta me voimme nyt aikataulun. Tarkistusten jättämisen määräaika 6 marraskuuta. Paneudumme tarkistuksiin 28. ja 29. 11. ja 23. kompromissi. Tarkistukset ja 24. päivä sitten äänestys. Nyt kun olemme parlamentin työn loppuvaiheessa, niin ei saa viivästyä aikataulusta. Muuten tästä on haittaa muille kollegoille, jotka haluavat jatkaa oma aloite työtä. Anteeksi, että näin lopuksi mainitsin tämän teknisen seikan, mutta tällä tavoin kaikki pystyvät tekemään työtä rennossa, eh, rennossa tunnelmissa. Ja nyt saimmekin tämän aamun kokouksen loppuun. Ai, eikö? Aha, anteeksi. Niin niin, Aivan totta. Anteeksi, anteeksi. Eli siis tämä asia ja nyt sitten seuraavana esittelijä Zamba Shogor, joka kertoo Euroopan väestön demografisia tietoja koskevista tilastoista. Ja tämä on sitten viimeinen asia tänä aamuna. Olkaa hyvä. Kiitos, puhun Unkaria. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen huolestunut sen takia, että tämä on hyvin mutkikas poliittinen eh, aihe. Tässä puhutaan sellaista asiasta, jossa demografia tieteenä on joidenkin jäsenvaltioiden poliittisten intressien vastainen. Tämä on periaatteessa aika lailla tekninen eh, mietintöön, mutta kävi ilmi, että jos se hyväksytään, niin siitä on tärkeitä poliittisia seurauksia. Tämä teksti pohjautuu kahteen aikaisempaan eh, tekstiehdotukseen, mutta ei meidän välttämättä tarvitse toimia vanhojen päätösten pohjalta. Tässä taustalla olevat asetukset on hyväksytty 2007-2009 ja tuolloin emme voineet ymmärtää sitä, että viisi tai seitsemän vuotta myöhemmin ne olisivat niin tärkeässä avainasemassa. Tässä neljännessä kappaleessa puhutaan henkilöistä, joilla on vakinainen asuinpaikka. Ja tämä tulee vaikuttamaan neuvoston äänestyksiin, määrä enemmistöäänestyksiin 2014 marraskuun alusta alkaen. Ja tämän logiikan mukaisesti määrä enemmistö laskemisessa tulevat olemaan mukana myös nämä henkilöt, joilla ei ole maan kansalaisuutta. Eli tärkeässä asemassa tulee olemaan nyt se, onko tietyssä maassa paljon maahanmuuttajia vai ei. Ja täällä on ongelmia siis kohdassa kaksi, jossa on, puhutaan määritelmistä, kohdassa kolme, jossa puhutaan väestöstä ja mm, väestötapahtumista ja kohta neljä, joissa puhutaan unionin tavoitteista. Tässä eh, puhutaan henkilöistä, jotka ovat yli 12 kuukautta asuneet jossain maassa. Tällöin heistä tulee vakinaista väestöä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä näin, koska ihmiset vielä lähtevät kotiinkin, lähettävät rahaa kotiin ja moni haluaa palata kotiin ja perustaa siellä vaikka yrityksen ja jonkun ajan kuluttua tämä sitten tehdäänkin. Moni maa ei ole laskenut sen varan, että ihmisiä lähtee heidän omasta maastaan. Ja tämä kaikki vaikuttaa siihen, mistä minä nyt puhuin. Aluepolitiikassa ei aina huomioida eh, näitä kaikkia seikkoja. Minusta NUTS määritelmien käyttö ei ole tässä eh, tärkeää ja minusta ei pitäisi puhua myöskään alueellista jaottelusta ollenkaan. Jos ajatellaan vaikkapa Alppi-aluetta tai sellaisia alueita, jotka ovat eh, rajat ylittävät, niin mitäs niille tehtäisiin? Meidän ei pitäisi puhua vakinaisesti asuvasta väestöstä, vaan pysyvästä väestöstä pitäisi olla pysyvää ja väliaikaista väestöä. Ja tämä tarkoittaisi sellaisia henkilöitä, jotka ovat asuneet maassa viisi vuotta. Minä ehdotan viittä vuotta sen takia, että viidessä vuodessa ihminen jo ratkaisee sen, jääkö hän toiseen maahan vai palaako kotiin vielä. Ja tämän jälkeen tämä päätös todellakin voidaan tehdä. Ja sitä paitsi viisi vuotta on myös budjettimielessä kunnollinen kategoria. Jos ajattelemme sitä, mitä Andrew Duffin mietinnölle äskettäin tapahtui, no se ei pystynyt etenemään, koska ongelma oli liian arkaluontoinen, joka tuli sinä esille. Tässä on samantapainen poliittinen tilanne esille. Meillä on nyt sellainen eh, tilanne, että vaikka tilastotieteilijät haluaisivat yhtenäistää meidän kategorioitamme niin, että toimitaan YK-luokitusten mukaisesti, mutta ei voi kuitenkaan EUn intressien mukaista mennä sellaiseen eh, lopulliseen eh, ongelmatilanteeseen, joka aiheutuisi siitä, että tämä asetusehdotus hyväksyttäisiin. Ja minä toivon, että te autatte nyt sitä, että voimme työstää sellaisen tekstin, joka ei toisi tällaista suurta ongelmaa EU-jäsenvaltioiden välille. Kiitos. Eh, Madame Papadopoulou, Madame Manner. Papadopoulou ja Manner, olkaa hyvä. Thanks a lot. Eh, Kiitos. Ensinnäkin haluaisin pitää tai toivottaa tervetulleeksi ehdotuksen, koska todellakin tarvitaan yhteisiä puitteita, jotta saataisiin tarkkoja tilastoja, täydellisiä tilastoja, johdonmukaisia ja vertailtavissa olevia tietoja. Tähän mennessä tietoja kerättiin vapaaehtoisella pohjalla, ja tämä oli ongelma, koska hyvin usein ei voida tarkasti vertailla tietoja yhdestä jäsenvaltiosta toisen jäsenvaltion tietoihin. Yhteisen EU-kehyksen puute aikoina, jolloin tarvitaan, jolloin on monimutkaisia demografisia haasteita, on kovin pulmallista. Yhteistä lainsäädäntöä tarvitaan Euroopan tasolla. Tähän mennessä meillä ei ollut yhteisiä käsitteitä ja määritelmiä – ja on kovin tarpeen, että katetut aiheet harmonisoidaan, harmonisoidaan eri asiat, joita, joista tietoja kerätään, jotta voisi olla korkealaatuiset kriteerit, jotta voitaisiin saada raportoitua ongelmista ja saada tuloksia, joita voidaan vertailla. Ja tietysti arviointimenetelmät ja keräysmenetelmät olisivat sellaisia, joita käytetään joka jäsenvaltiossa ja ne olisivat luotettavia. Ja tavoite tässä ehdotuksessa, että pystytään kehittämään väestötilastoja on hyvin tärkeää, koska tällä tavalla harmonisoimme tie, tie, harmonisoimme tietoja, jotka liittyvät tärkeisiin asioihin väestöstä. Ja silloin kun halutaan tarkkoja tilastoja määräenemmistä äänestykseen, se aiheuttaa sitä, että olisi sama lähestymiskehys. Ja tietysti tulee helpommaksi, kun jul- vertaillaan julkisia varoja ja niiden kestävyyttä, jotta olisi luotettavaa tarkkaa tietoa kuolemista, syntymistä, hedelmällisyydestä, keski- elinjään odotuksesta, muuttovirroista ja niin edelleen. Meillä on joitakin epäryksiä siitä, että pitääkö poistaa joitakin näitä ehdotuksia. Ja olen kuullut herra Sokolan puhuvan alueesta. Ja näyttää siltä, että on poliittisia näkemyksiä tämän ehdotuksen takana, jotta hylätään joistakin näistä kohdista. Tutkimme asiaa edelleen, koska pelkäämme, että NUTS-luokitus on hyvin tärkeä. Ja täytyy syvällisesti tarkastella tätä luokitusta, koska puhutaan alueellisesta yksiköstä tilastoille, niin olisi tiivis mahdollisuus tiivistää se, mistä tässä puhutaan. Nyt epäröin sanoa, että onko tarpeen poistaa vai ei näitä erityisviittauksia ehdotuksessa tutkimaan asian syvällisesti ja esittelijä ehdottaa joitakin kohtia, joissa puhutaan etnisestä kuuluvuudesta. Tarkistus 11 henkilökohtaisesti minulla on tiettyjä vaikeuksia, kun puhutaan etniseen ryhmään kuulumisesta, koska minun mielestäni se se, tai esittelijän mukaan se kutsuu kansallisuuden tasolla etniskulttuurista sam- samaistumista kieleen tai kulttuuriin. Eli mistä sukupolvesta tässä oikein puhutaan, niin ihmettelemme, jos täytyy mennä sukupolvia taaksepäin, sukupolvi sukupolvelta. Tämä ei ole niin selvätävä, että miten pitkälle voidaan mennä. Ei ole kovin järkevää erottaa tiedot sillä perusteella, että mikä on etnisen ryhmään kuuluminen tai edes kieli. On myöskin toinen ehdotus tässä, jossa puhutaan niin tästä aikamäärästä tilastojen luovuttamiselle, että tämä keskiyö 31. joulukuuta muutettaisiin tammikuun ensimmäinen kello 000. Mitä tässä nyt oikein etään takaa? Tästä haluaisin selvityksen. Paljonkaan poliittista konsensusta tässä ei ole nähty takana. Tiedetään, että tilastotietoja tarvitaan ja tilastojen täytyy olla tarkat täydet, vertailtavissa olevat ja johdonmukaiset. Uskomme, että sääntely tässä asiassa on kovin tärkeää ja palaamme tarkistusten kanssa ja ehdotusten kanssa 23. lokakuuta mennessä. Kiitos. Si- Kiitos. Sitten Roomanner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille erinomaisesta työstä. Tämä on hyvin tärkeä mietintö, joskin hyvin tekninen sellainen, mutta niin kuin näissä aiemmissa puheenvuoroissa on jo käynyt ilmi, niin todellakin me tarvitsemme yhtenäisiä puitteita ja yhtenäisiä käytäntöjä, mitä tulee tähän tilastointiin. On hyvin oleellista, että väestötilastoasetuksessa myös tämän vakinainen asuinpaikkamääritelmän ohella voidaan soveltaa myös laillinen tai rekisteröity asuinpaikka käsitteitä koska joissain jäsenvaltioissa tämä väestötilastointi pohjautuu väestötietojärjestelmän väestörekisteritietoihin. sitten haluaisin nostaa muutaman ihan yksityiskohdan esille mitkä liittyvät eri artikloihin. Mielestämme olisi hyvä muuttaa tätä asetusta seuraavasti. Ensinnäkin tämän artiklan kolme kohdassa yksi mainittu laillisen tai rekisteröidyn asuinpaikan esitettäisiin siirrettäväksi artiklan 2d kohdan loppuun. Näin asetuksen rakenne olisi yhtenäinen muuttoliikeasetuksen ja väestölaskenta-asetuksen rakenteen kanssa. Lisäksi mielestäni olisi hyvä muuttaa siirrettävän kohdan muotoilua niin että riippumatta tilastojen tuotantotavasta jäsenvaltioiden tulee tilastojen tuottamisessa pyrkiä mahdollisimman tarkasti artiklan kaksi c ja d alakohtien mukaisten väestötietojen tuottamiseen. tämä nykyinen muotoilu joka meillä on osoittaa tämän vaatimuksen ainoastaan laillisen tai rekisteröidyn asuinpaikan käsitettä käyttäville jäsenvaltioille. sitten asetusluonnoksen artiklassa neljä kokonaisväestö unionin erikoistarkoituksia varten esitetään että neuvoston määräenemmistöllä tapahtuvaa äänestystä varten toimitettavia kokonaisväestötietoja ei tule toimittaa laillisen tai rekisteröidyn asuinpaikan mukaan. Ja olisikin hyvä että artiklan 4 mukaisten väestön kokonaistietojen toimittamisessa tulisi noudattaa samaa määritelmää kuin artiklan 2 tai kolme tietojen toimittamisessa näin ollen näiden määritelmien on tärkeää olla yhtenäiset väestölaskenta ja muuttoliikeasetusten määritelmien kanssa. nämä olivat hyvin teknisiä kohtia yksityiskohtaisia kommentteja ja tulemme palaamaan näihin tarkemmin sitten muutosesitysten muodossa. Euh, monsieur, et d'autres... Herra Öri, ja onko muita puheenvuoropyyntöjä? pyyntöjä ei ole. Eli tämän jälkeen komissio ja lopetamme yleiskeskustelun. Herra Ööri. Kiitos. Muutama virke vain. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että niin kuin edustaja Shogor sanoi, kannattaisi todellakin vähän miettiä näitä seikkoja. Nyt oli ensimmäinen kerta parlamentin historiassa, että jotkut seikat, jotka vaikuttavat ainoastaan teknisiltä seikoilta, mutta myöhemmin käy ilmi, että niistä voi aiheutua tärkeitä mm, keskusteluja myöhemmin, e-, ei välttämättä nyt, ehkä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Jos komissio ja Eh, asiantuntijat ja tilastotieteilijät pyrkivät saamaan aikaisiksi yhtenäisiä määritelmiä, niin tämähän on hyvä asia. Voin täysin yhtyä tähän. Mekin olemme monta kertaa vaatineet sitä, että ongelmat korjataan, mutta tämä on kuitenkin meidän vastuullamme, sillä mehän olemme se paikka Euroopan unionissa, jossa on kaikkein helpointa eh, tarkastella asioita poliittiselta kannalta ja miettiä poliittisia ulottuvuuksia. Ja siksi minusta on kyllä merkityksistä se, että mihin lukuihin ja mihin menettelyihin perustuu perustuvat ne laskelmat, jotka ovat äänestys sääntöjen pohjalla. Tietysti perustamissopimukseen pitää tehdä muutoksia, jos halutaan muuttaa kiintiöitä, mutta silloin kun puhutaan määräenemmistöä, äänestyksestä, niin tällä voi olla jo oma merkityksensä. Me kovasti pyrimme edistämään liikkuvuutta Euroopan sisällä, emme ainoastaan työllisyys mielessä, vaan muutenkin. Ja minusta on hyvä, että edustaja Shogar otti tämän esille tässä on tällainen ulottuvuus. Tämä on tekninen seikka, mutta sillä on tärkeä poliittinen ulottuvuus. Meidän pitää tätä nyt miettiä hyvin tarkkaan ja ehkä muidenkin poliittisten ryhmien kannattaa miettiä tätä näkökulmaa tähän asiaan ja myöhemmin sitten voidaan katsoa, miten edistetään. Meillä on vielä aikaa ennen tarkistusten jättämistä. Voimme varjoesittelijöiden kanssa asiaa myös miettiä, miettiä onko tämä nyt rajallinen ongelma ja voidaanko siihen ehkä löytää ratkaisu, mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia Tällaisia asioita on tullut esille useamman kerran sinä aikana, kun minä olen ollut parlamentissa, eli joku asia vaikutti ihan vain pieneltä tekniseltä seikalta ja sitten kuitenkin se johti suurin poliittisiin ristiriitoihin ja tämä olisi hyvä nyt pystyä välttämään. Asiantuntijat ovat tässä asiansa jo hoitaneet ja meidän pitää poliitikkoina nyt tämä asia eh, ratkaista niin, että löydetään ehkä tarvittavat kompromissit. Kiitos. Européenne. Ja komissiosta Eurostatin johtaja Barredo, olkaa hyvä. Mikrofon, olkaa hyvä. Excuse me. Thank you very much to, to the... Kiitokset esittelijälle myöskin näyttää saaduista kommenteista. Mielestäni yleinen sopu siitä on, että tarvitaan yhteistä lainsäädäntöä Euroopan alueella väestötietoista. Ja tämä on jo hyvin tärkeä kohta komissiolle. Kuten on mainittu, niin tämä tärkeä tilastojen osa-alue on nykyisin katettu vapaaehtoisilla järjestelyillä herrasmissopimuksella. Toimille parlamenttikomissio tarvitsevat korkealaatuista tietoa väestöstä ja tärkeistä tapahtumista. Nämä tiedot ovat kovasti käytössä ja näkyviä hallinnollisissa tarkoituksissa erityisesti – määrä enemmistöäänestyksessä neuvostossa ja kun jaetaan rakenrahoja. Ne ovat myös nimittäjinä monissa tilastoissa, joita tuotamme. Ne ovat avain asia, jotta pitkällä aikavälillä voidaan saada hyvät julkisen varojen käyttö ja saadaan kestävää kehitysstrategiaa noudatettua. Joten ilmeinen tarve on määritellä ja edetä asiassa lainsäädännön kautta. On myös ilmeistä, että hyvä vertailtavuus tiedoille täytyy saavuttaa, jotta voidaan harjoittaa määräenemmistä äänestystä. Komissio vaatii tiukkaa noudattamista määritelmää koko väestömäärälle, jotta tätä voidaan käyttää. Eli täytyy, täytyy käyttää vertailtavia harmonisoitavissa olevia kriteereitä sopusoinnussa YK on kansainvälisten vaatimusten kanssa sääntömääräinen kotipaikan määritelmä täytyy olla perustuva 12 kuukauden viiteaikaan. Tämä on YK-määritelmiä. Pidämme olennaisena, että pitäydytään kansainvälisesti sopittuneisiin käsitteisiin ja määritelmiin, jotta voidaan lisätä tilastojen luotettavuutta, uskottavuutta, koska tämä lisää uskottavuutta koko prosessille. Näin teemme. Noin kymmenen vuotta sitten, kun otettiin käyttöön indikaattorit EMUlle, Maastrichtin indikaattorit, tarkastelimme kansainvälisesti hyväksyttyjä käsitteitä ja määritelmiä tässä tapauksessa peruntuen kansalliseen tilinpitoon, ja näitä indikaattoreita käytettiin määritelläksemme, että mikä on vaje ja mikä on velka. Meidän mielestämme, jotta pitäydytään näihin kansainvälisesti hyväksyttyihin käsitteisiin, se saa aikaan uskottavuutta koko prosessiin, NUTS-luokituksessa, johon on viitattu, se tekisi niin myös. Myös koko väestötilastojen ryhmä perustuen määritelmään, joka meillä on asetus, joka käsittelee väestölaskentaa tai maahanmuuttotilastoja, ja siellä käytetään samaa ja määritelmää. Täytyy ottaa myös huomioon, että mikä tässä poikkeama tavanomaisista luokituksista johtaisi rasitteeseen kyseisissä maissa lisärasitteeseen ja siinä täytyisi käyttää useammin arvioita, jotta pystytään sopeutumaan näihin uusiin luokituksiin, jossa olisi mahdollinen vaikutus sitten myös lukujen laatuun. Haluaisin pidättäytyä siihen, että, että, että konteksti olisi määräenemmistö ja muissa tarkoituksissa – kansalliset ja, ja alueellisen ja muut, muuten jaetut tilastot rohkataisiin, maita käyttämään tavallisia käsitteitä, mutta jos ei mahdollista, niin ne pystyisivät tarjoa tietoja laillisesti rekisteröidystä väestöstä. Eli tässä olisi tiettyä joustavuutta tälle osalle, mutta ei määräenemmistöäänestykselle. Sitten lopuksi sanoisin vielä, että asetus on sellainen, jota täydentää komission asetukset koskien kaikkia teknisiä elementtejä, joista on jo keskusteltu ja hyväksytty ne teknisellä tasolla. Kiitoksia kovin paljon. Merci, je vous donne la parole au rapporteur. Kiitos ja esittelijä taas. Köszönöm szépen a kérdések. Kiitos. Vastaisin kysymyksiin, erityisesti Papadopolon kysymykseen. 31.12. ja 1. tammikuuta näiden välillä on sellainen ero, että minä en ole koskaan nähnyt viittausta joulukuun viimeiseen päivään, vaan tammikuun ensimmäisen päivään. Eli tämä on tekninen seikka. En ymmärrä, miksi mainitaan joulukuun viimeinen päivä. Aina pyydetään ensimmäinen ensimmäistä. Ja sitten tämä etninen ryhmä, minä aina mainitsen sen, koska jos Saksa, Alankomaat ja muut olisivat tarkalleen tienneet, minkälaisia ongelmia tulee, kun pidetään tilastoja islamilaista maahanmuuttajista, niin olisi ollut paljon helpompi tutkia asioita, olisi tietty kuinka monta moskeja pitää rakentaa. Ei sata vaan 200, sillä muuten ihmiset sitten rukoilevat vaikkapa kadulla. Ja jos ajatellaan sitä, mitä komissio sanoi, niin olemme samaa mieltä. Hänen kanssaan tarvitaan yhtenäinen järjestelmä, mutta haluaisin kuitenkin kaikilla kunnioituksella sanoa, että EUlle YK osa-alue on hyvä olla YK mukaisia, mutta vaikuttaa siltä, että monessa maassa ei tälläkään hetkellä pystytä tarkalleen sanomaan, kuinka monta maahanmuuttajaa on. Ja jos sitten pitäisi aina komissiolle pystyä kertomaan tarkalleen, miten väestö koostuu kullakin hetkellä, ja luvut ovat joskus Euroopan hengen vastaisia, jos ajatellaan esimerkiksi Belgiaa. No, tehän olette Belgian kiintiössä, koska olette olleet täällä paikalla yli 12 kuukautta. En nyt tarkoita äh, meppeä, vaan avustajia ja tulkkeja niin poispäin. Belgiassa on 10 miljoonaa asukasta, 11 miljoonaa asukasta ja tästä miljoonasta on noin 600 000 EU-kansalaista ja 400 000 maahanmuuttajaa, jos tiedot pitävät paikkaansa. Entäpä sitten Kyproksen tapainen maa? Ehkä Pohjois-Afrikasta tulee ensi viikolla kaksi miljoonaa henkilöä maahan. Emmekään ajatelleet, että meidän maastamme, minun maastani lähtisi kolme miljoonaa ihmistä pois. Eli haluaisin vielä kerran sanoa, että poliittisesti joudumme hyvin vaikeaan tilanteeseen, jos joissain maissa maahan muuttajien määrä tulee vaikuttamaan siihen, miten neuvostossa äänestetään. Ensimmäinen 11. 2014 astui voimaan uusi laki ja sitten tähänkö pohjautuu neuvostossa määräenemmistöäänestys. Tämä on suurin ongelma meppien määrä on pienempi ongelma, mutta Daffinkin mietistä käy ilmi, että tämä on todellinen ongelma. Minä haluaisin nyt vain kiinnittää huomioon siihen, että vaikka tämä vaikuttaa yksinkertaisen tekniseltä tämä asia, mutta taustalla on kuitenkin tällaisia monimutkaisia kysymyksiä varmasti voimme saada aikaiseksi yhdessä sellaisen mietinnön, joka kaikille sopii. Kiitos. Euh, merci beaucoup. Effectivement, c'est une situation dans laquelle... Kiitos. Tämä on todellakin sellainen tilanne, johon lainsäätäjä usein joutuu. Tämä vaikuttaa tekniseltä asialta, mutta sitten siellä tekniikan takana piileekin politiikka ja siksi ei pidä aina antaa asiantuntijoiden päättää. Tietysti kaikki tarvitsemme asiantuntijoita, kun poliittisia päätöksiä teemme. Tarkistusten jättämisen määräaika tähän mietintöön 23. lokakuuta kello 12 ja 28.11. paneudumme niihin kompromissien kanssa ja seuraavana äänestämme. Nyt lopetamme tähän aamun kokouksen. Koordinaattoreita pyydän jäämään vielä paikalle hetkeksi ja iltapäivällä tapaamme uudelleen.